aika rajaa päättyy huomenna kello yhdeksän. Ja näin siirrymme seuraavaan aiheeseen, eli Montenegroa koskeva laajentamiskertomus neuvoston ja komission julkilausumista on kyse. Ja uudemman kerran kollega Vammen neuvoston puolesta, olkaa hyvä. Honorable members. Herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komission jäsen Fyyle, voisin aloittaa kiittämällä parlamentin tukea ponnistuksille, joita on tehty Montenegron Euroopan unionin jäsenyysprosessin tiellä. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijä Charles Tanokin jatkuvaa hyvin tasapainoista lähestymistapaa. On vahvaa julkista tukea Montenegron liittymiselle Euroopan unioniin ja kansallinen konsensus on olemassa poliittisten ryhmien välillä tästä asiasta. Tämä on tehnyt mahdolliseksi maan toteuttaa tehokkaita uudistuksia. Viime vuoden joulukuussa sekä neuvosto että Euroopan neuvosto kiittivät komission arviota siitä, että Montenegro on saanut kaiken kaikkiaan tyydyttäviä edistysaskeleita toteutettua, erityisesti painopistealueilla, joita Euroopan unioni vuonna 2010 on määritellyt. Kun ajatellaan liittymisneuvotteluiden aloittamista tämän vuoden kesäkuussa, neuvosto on pyytynyt arvioimaan Montenegron eristysaskeleita tietyillä alueilla oikeusvaltion periaatteen tukemisessa, perusoikeuksien tukemisessa korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Montenegro on saavuttanut hyvin suuren jäsenyyskriteerien vastaavuuden ja se on onnistunut tukemaan markkinataloutta ja kunnioittamaan vakaus- ja assosiaatiosopimuksen ehtoja. Montenegron suhteet sen naapurimaihin ovat erittäin hyvät ja Montenegro on ollut aktiivisesti mukana monissa alueellisissa aloitteissa, esimerkiksi Kaakkois- Euroopan yhteistyöprosessissa, jonka, jota Montenegro puheenjohtajamaana johti vuosina 2010-2011. Montenegro on ollut myöskin Sarajevon prosessissa aktiivisesti mukana pakolaisten ja maan sisällä muuttamaan joutuneiden ihmisten tilanteen ratkaisemisessa ja ollut mukana Montenegron, Bosnia, Herzegovina, Serbian ja Kroatian työssä tässä kysymyksessä. Montenegrossa on kuitenkin vielä uudistusaloja täyttämättä, erityisesti kun ajatellaan oikeusvaltion periaatteen kunnioittamista. Tämä tällä alalla erityisesti on tärkeää toimia maan sisällä siirtyneiden ihmisten eteen median vapauden, syrjimättömyyden ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden eteen. Me odotamme perustuslaillisia uudistuksia, ne tulevat vahvistamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Korruption vastaisen taistelun ja järjestäytyneen rikollisen vastaisen taistelun asiat ovat myöskin hyvin tärkeitä askelia Montenegron jäsenyysprosessissa. Uskon, että näemme edistystä näillä aloilla. Ja tämä tulee tukemaan Länsi-Balkanin positiivista kehitystä kokonaisuudessaan. Keskustelut Pristinan ja Belgradin välillä, jotka päättyivät ensimmäinen maaliskuuta 2012 ja nykyinen hyvin sujuva Kroatian liittymisprosessi ovat hyvin vahvoja positiivisia merkkejä, jotka toivottavasti tulevat inspiroivaan alueen maita tekemään oikeita poliittisia ratkaisuja näissä uudistusasioissa. Montenegro tulee etenemään samoin. Ja jos näin tapahtuu, minä uskon, että voimme todellakin jäsenyysneuvottelut aloittaa kesäkuussa 2012 Montenegron kanssa. Me seuraamme komissiossa ja neuvostossa tilannetta hyvin läheisesti. Kiitoksia puhemies. Anne. Kiitoksia teille. Seuraavan komission puolesta komission jäsen Fyyle. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisat jäsenet. Hyvä ministeri, minulla on ilo ja kunnia puhua täällä tänään tästä vuoden 2011 edistymiskertomuksesta Montenegron osalta. Olen erittäin iloinen ja haluaisin onnitella esittelijää Charles Stanokia tästä erinomaisesta tekstistä. Joulukuisen huippukokouksen päätös on se, että tunnustetaan Montenegron tekevät uudistukset viimeisen viiden vuoden aikana sen itsenäistyttyä ja erityisesti uudistukset joulukuun 2010 jälkeen, kun se sai ehdokasmaa asemaan. Tämä päätös oli lähtölaukaus jäsenyysneuvotteluille. Tähän päästiin vain ja ainoastaan siitä, siitä hyvästä, että Montenegron viranomaiset sitoutuivat näihin kunnianhimoisiin uudistuksiin yhteis- yhdessä parlamentin opposition, kansalaisjärjestöjen median kanssa. Ja minä olen vahvasti sitä mieltä, että juuri tämä, jos mikä on omiaan tukemaan Montenegroa, se tulee varmistamaan sen, että Montenegro voi jatkossakin edetä kohti Eurooppaa. Tapasin viime viikolla maan pääministeri Luksitsin, ja hän on sanonut, että hän on sitoutunut tähän uudistusprosessiin ja aikoo jatkaa Euroopan unionin tiellä. Ja olen iloinen siitä, että me olemme kaikki sitä mieltä, että tämä prosessi ei pääty jäsenyysneuvotteluiden alo- al- aloittamiseen, vaan kyse on pitkästä yhteisestä matkasta, joka siitä alkaa. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, kuten edustaja Tanok on todennut, niin Montenegro on saanut hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta vielä on tehtävä hartiavoimin töitä oikeusvaltioperiaatteen varmistamiseksi ja erityisesti taisteltaessa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Erityisesti silloin, kun on järjestäytyneestä rikollisuudesta ja laajamittaisesta korruptiosta kyse, niin silloin täytyy todellakin paneutua kaikkiin tapauksiin seikkaperäisesti. Ja vuoden 2006 konsensuksen pohjalta voin sanoa, että me olemme tietoisia siitä, että näihin asioihin tulisi puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun jäsenyysneuvottelut alkavat. Luvun 23 ja 24 osalta aloitamme työt mahdollisimman aikaisin, jotta Montenegrolle tarjo- voitaisiin tarjota riittävästi aikaa saada tuloksia aikaiseksi taisteltaessa järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Ja paraikaa ensimmäiset kokeiluvaiheet ovat alkamassa luvun 24 soveltamisen osalta. Mitä tulee lukuun 23, niin sen osalta ensimmäiset testit toteutettiin viik tämän viikon alussa. Tärkeintä Montenegron osalta on se, että uudistukset perustuslain osalta saadaan vauhtiin yhdessä Venetsian yleissopimuksen mukaisesti yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa. Näin voidaan varmistaa riippumaton ja vastuullinen oikeuslaitos sekä vähemmistöjen että ihmisten oikeuksien no, vaaliminen ovat yhtä lailla tärkeitä, yhtä tärkeitä kuin sananvapaus ja taistelu syrjintää vastaan. On tietenkin selvää, että viimeaikaiset ö, hyökkäykset journalistia vastaan ovat sellaisia, joita ei voida hyväksyä. Näihin on puututtava. Me emme voi hyväksyä median kohtistuvia hyökkäyksiä. Lisäksi on ponnisteltava kaikin voimin syrjinnän vastaisessa taistelussa, erityisesti silloin kun kyse on syrjinnästä, joka perustuu sukupuoleen tai vähemmistöjen asemaan. Lisäksi meidän on myöskin puututtava kysymyksiin, jotka liittyvät maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden asemaan. Mutta päävastuu on tietenkin Montenegrolla. Ja sillä pitää olla mahdollisuus myöskin puuttua näihin tilanteisiin, tehdä aika, saada aikaiseksi näitä uudistuksia. Ja me tulemme tukemaan Montenegroa tällä tiellä, jonka tavoitteena on päästä Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Me tulemme antamaan Montenegrolle sekä rahallista että myöskin asiantuntija-apua. Ja seuraavana edustaja Tanok. Uh, Montenegro on melko uh, selkeässä tilanteessa, kun sen ar- uh, edistystä arvioidaan. Tässä pieni on kaunista. Montenegro on tehnyt paljon töitä, jotta se voisi saavuttaa vaatimukset ja seitsemällä painopistealueella komission vaatimukset, erityisesti oikeuslaitoksen um, riippumattomuuden korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden eh, sekä ihmisoikeuksien, sananvapauden ja kansalaisyhteiskunnan tukemisessa nämä jäsenyysneuvottelut tulevat varmastikin auttamaan Montenegroa toimivan talouden eh, edistämisessä. Kööpenhaminan kriteerikysymykset, esimerkiksi vähemmistöryhmiin, sukupuoleen, eri ryhmiin, syrjintään, läpinäkyvyyteen, oikeuslaitokseen ja median vapauteen liittyvät kysymykset ovat minun mietinnössäni hyvin mukana. Maa on hyvin kaunis, Montenegrossa turismi on hyvin tärkeää, se vaikuttaa talouteen paljon ja tämän vuoksi ympäristön suojelu, patojen, rakennuksessa ja energiapolitiikassa on hyvin suuri prioriteetti aluehallitukselle. Minun päätöslauselmaluonnoksessani keskitytään myöskin talouteen. Maata ei pitäisi kuristaa byrokratialla, se auttaisi kasvua, yrittäjyyttä ja houkuttelisi investointeja. Montenegro tunnetaan myöskin hyvin hyvästä alueellisesta yhteistyöstä naapurimaiden kanssa. Se onnistunut Kroatian kanssa ratkaisemaan pienen rajakiistan ja vähentämään organisoitua rikollisuutta alueella. Viime vuonna se sai luovutussopimukset Makedonian, Kroatian ja Serbian kanssa onnistuneesti neuvoteltua. Yhteenvetona Montenegro on osoittanut hyvää edistystä ja nyt jäsenyysneuvottelut alkavat kesäkuussa 2012 liittymisprosessin vuoksi. Kiitos seuraavana edustaja Mitchell. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Tanokille tästä tekstistä. Jos katsotaan hiukan taaksepäin, niin ei me, emme me katso ainoastaan näitä taloudellisia seikkoja, vaan sitä, että vuonna 1989 tapahtui jotain hienoa ja nyt kymmenen uutta jäsenvaltiota on liittynyt Euroopan unioniin ja Montenegrokin voisi liittyä sen historian perusteella. Tähänhän koko Euroopan unionin historia ja muukin perustuu, joten meidän täytyy tunnustaa Montenegron ponnistelut. Mutta Euroopan unioni on avoin kaikille eurooppalaisille valtioille, jotka ovat demokraatioita ja toimivat vastuullisesti jäsenvaltiona. Otan tämän esille siitä syystä, että tämä on pienille jäsenvaltioille ongelmallinen seikka. Joissakin vaiheissa meidän täytyy paneutua myöskin institutionaalisiin kysymyksiin. Voivatko he todellakin selviytyä tästä suuresta paineesta? Ja minä sanoisin, että kyllä se onnistuu, koska pienet maat kykenevät siihen toimintaan, mutta meidän täytyy varmistaa, että asioita käsitellään siten, että kyse ei ole suurten valtioiden sanelupolitiikasta, vaan siitä, että jäsenvaltiot koosta riippumatta voivat toimia tasavertaisina kumppaneina. Ja jos komissio tämän huomioi, niin olen vakuuttunut siitä, että aikaansaadut tulokset myöskin kantavat myöhemmässä vaiheessa hedelmää. ja että eurooppalaisia periaatteita vaalitaan ja että me todellakin teemme tästä mantereesta vakaan alueen ja joka myöskin kansainvälisesti toimii siten, että se puhaltaa yhteen hiileen. Kiitoksia, kello ei näemmä käy enää, mutta oli miten oli. Seuraavana edustaja Ferm, kaksi minuuttia, mutta minun oma kelloni käy ihan muistutuksen sanasena. Hyvä, minä toivon, että voisin puhua loputtomasti, mutta näin ei varmaankaan tapahdu. Hyvät kollegat, kiitoksia herra Tanokille. Uskon, että hän sai hyvin paljon yksimielisyyttä tähän mietintöön. Tämä on tärkeää. On hyvä, että jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa aloitetaan. Se lähettää vahvan viestin Euroopan unionin sitoumuksesta koko Länsi-Balkanin alueen suhteen. On hyvin tärkeää, että maita arvioidaan niiden omien saavutusten mukaan uudistusten suhteen. Ja tässä teksti on hyvin selkeä tässä kysymyksessä. Montenegroa pitäisi kiittää siitä rakentavasta roolista, joka sillä on ollut, kun se on pyrkinyt tukemaan hyviä naapurussuhteita alueella. Se saa painopistealueilla edistystä aikaan komission määrittelemillä alueilla, mutta paljon on vielä tehtävänä. Vahvaa poliittista tahtoa tarvitaan, jotta voitaisiin ottaa askelia oikeusvaltion periaatteen, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisen taistelun tiellä. Tässä on paljon vielä tehtävänä, paljon poliittista tahtoa tarvitaan, mutta jäsenyysneuvotteluprosessi ei ole vain hallituksen tai parlamentin asia. Koko yhteiskunnan täytyy uudistua ja siksi Montenegron täytyy vahvistaa ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää dialogia minä olen pyytänyt Montenegroa ratkaisemaan tilanteita, joissa journalisteja on uhkailtu tai he ovat joutuneet väkivallan kohteeksi. Sitten sukupuolten välinen tasa-arvo, tässä on paljon vielä saavutettavana. Naiset ovat hyvin huonosti edustettuina tärkeissä rooleissa Montenegron yhteiskunnassa ja tämäkin pitäisi saada muutettua. Ottaisin mielelläni Montenegron jäsenmaaksi, kun kriteerit on saatettu täytettyä. Sitten Euroopan unionin täytyy täyttää oma roolinsa. Esimerkiksi meidän tulee eh, kehittää tukijärjestelmää, jotta maat, jotka tarvitsevat tukea, voisivat sitä saada lähestymisprosessin alkana. Thank you. Kiitoksia sitten Weigl kaksi minuuttia. Jaz mislu, da ste kot liberalec, gospod predsedujoči, menoma usta. Kiitoksia, puhemies liberaalina te voisitte ehkä rikkoa kello niin, että me saisimme enemmän aikaa. Haluaisin kiittää esittelijät Hanokia tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin myöskin kiittää kaikkia muita, kaikkia varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään. Tämä on todellakin hyvä uutinen Montenegrolle. Jäsenyysneuvottelut alkavat kesä- tai heinäkuussa tänä vuonna. Me uskomme, että Montenegro on hyvin valmistautunut ja Yhteiskunnan yhtenäväisyyttä on vahvistettu. Kaikki haluavat liittyä Euroopan unioniin. Toinen positiivinen asia on se, että Montenegro on kaikkien vaikeimpia kappaleen 25 kysymyksiä käsitellyt. Se on hyvin vaativia uudistuksia oikeuslaitoksessa toteuttanut riippumattomuuden ja korruptiovastaisen taistelun alalla. Tämä on jotakin, minkä monet parlamentin jäsenet mainitsivat. Me haluaisimme myöskin mainita Montenegron tärkeän roolin, jota se on alueellisessa yhteistyössä harjoittanut. Kuten esittelijäkin totesi, päätös Sitten Prelekan kysymys Haagin tuomioistuimelle on erittäin hyvä. Me myöskin haluaisimme kiittää Montenegron hallitusta siinä, että se pyrkii suojelemaan sananvapautta ja medianvapautta ja estää toimia journalisteja vastaan ja parantaa suvaitsevaisuutta kaikkia vähemmistöjä kohtaan yhteiskunnassa. Erät näistä asioista ovat uusia montenegrolaisessa yhteiskunnassa, mutta ne ovat äärimmäisen tärkeitä. On aika saada tämä pieni, mutta erittäin kaunis maa oikealle tielle kohti Euroopan unionin. Kiitoksia. Kiitoksia, kello toimii taas. Edustaja Lunacek, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, herra Mammen kollegat. Minäkin haluaisin vihreiden puolesta kiittää herra Tanakia erittäin hyvästä tekstistä ja rakentavasta yhteistyöstä, jota meillä on ollut kompromissien suhteen. Ja myöskin eh, vihreiden puolesta haluaisin ilmaista tukea, jota parlamentti tulee antamaan huomenna alkaville neuvotteluille Montenegron kanssa. Tämä on hyvin tärkeää, mutta on myöskin tärkeää, jotta tämä liike, jonka olemme saaneet Kroatian, Serbian, Kosovon suhteen, että saamme tämän liikkeen pysymään ähm, liikkeessä. Montenegro on edistynyt erittäin hyvin. Monet tarkistukset, joita on ehdotettu, niistä äänestettiin ulkoasian valiokunnassa ja ne saatiin läpi. Tämä oli erittäin hyvä merkki, mutta silti on vielä yksi asia, joka on hyvin ongelmallinen Montenegrossa, ja se on korruptioongelma. Sitä monet kollegat tässä käsittelivätkin, erityisesti valtion yrityksissä, esimerkiksi sähköalan yrityksissä, on ollut paljon korruptiosyytöksiä. Hallituksen täytyy todellakin tarkastella näitä asioita, jotta se pääsisi eteenpäin. Myöskin tutkivia journalisteja on uhkailtu, kuten kollega mainitsi, ja komission jäsen Fyyle. Tämä on jotakin, mikä ei ole yksittäistapauksen tasolla, joten hallituksen täytyy ryhtyä toimiin median vapauden eteen. Sitten viimeinen asia, poliittisten puolueiden rahoittamista käskevä lainsäädäntö. Tämä lainsäädäntö on hyvin paljon hallituksen, komission käsissä ja näissä elimissä on poliittisten puolueiden jäseninä, jäseniä päättämässä. Sitten haluaisin päättää hyvin positiiviseen asian LGBT-vähemmistöjen suhteen edistystä on tapahtunut hyvin paljon ja hiljattain on alueellinen ähm, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä koskeva konferenssi järjestetty. Tämä on erittäin positiivinen asia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tsuntis. Yksi minuutti. Edustajalta puuttuu mikrofoni. Ryhmämme tukee Montenegron liittymistä Euroopan unioniin kannatamme Länsi-Balkanin muidenkin maiden liittymistä, mikäli kansat itse sitä toivovat ja mikäli poliittisetkin voimat ovat sen takana. On selvää, että neuvottelujen kautta olisi ratkaistava useita yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisia ja kansojen oikeuksiin liittyviä ongelmia. Ja tässä mielessä mm, mietinnössä on, on hyvin mm, myönteisiä asioita, muun muassa liittyen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Mutta tällä on kaksi asiaa, jotka eivät ole niin myönteisiä, mm, jotka olisi vaikea ratkaista, mutta Negron kohdalla me emme ole ainakaan ole yhtä mieltä, että nämä asiat käsitellään tällä tavalla. Tässä esimerkiksi mitä tulee EU-hun ja NATOon ja liittymiseen. Kuten tiedätte, NATOon liittyminen on ongelmallinen asia. Erityisesti kyseisellä alueella siellä ei ole kovin hyvin, hyvä maine. Ja täällä on puhuttu myös yleisestikin Balkaneista. Sitten toisaalta haluaisin sanoa, että olemme nyt tarjoamassa erilaisia taloudellisia ratkaisuja esimerkiksi joustavoittamalla työmarkkinoita. Mm, Montenegrossa on paljon työttömyyttä ja tämä tilanne tulee vain pahenemaan. Siksi olisi parempi, että nämä kaksi asiaa eivät olisi mukana tässä päätöslauselmassa. Kovei. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Makovei, puolitoista minuuttia. Viimeisen vuoden aikana oikeuslaitos on Makedonissa kehittynyt, vireillä olevien juttujen määrä on vähentynyt, tuomareiden ja yleisten syyttäjien toimintaa koskevat kehitystoimet ovat, ne on hyväksytty ja jos katsomme viimeistä 20 vuotta, niin suurimmat ongelmat liittyivät juuri oikeuslaitoksen ja korruptiovastaisen taistelun toteuttaminen. Mitä tulee korruptiovastaiseen taisteluun, niin lainsäädäntö on uudistettu uuden julkisten hankintojen lainsäädännön ja poliittisten puolueiden rahoittamisen ja eturistiriitalakien hyväksymisen myötä. mutta lisäponnisteluja tarvitaan, jotta järjestelmä olisi vielä tehokkaampi ja että suuri yleisö luottaisi sen toimintakykyyn. Muutama ehdotus. Oikeuskäytäntöä on yhtenäistettävä, jotta siitä ei tule pelkkää arpapeliä ja tuomioista on annettava eh, ilmoitukset. Ja lisäksi on puututtava myöskin korruption kitkemisen me todellakin tarvitsemme, erityisesti montenegrolaiset tarvitsevat tietoa siitä, että myöskin niissä, korkea, niissä suurissa jutuissa, jotka poliittisella tasolla ovat tulleet esille, niin saadaan tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Ja sitten Kästi Ai, ensimmäisenä Basescu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Montenegro on tehnyt suurta edistystä ja tämän on komissio havainnut on päästy paljon eteenpäin. Haluaisin tässä kohtaa onnitella neuvostoa siitä päätöksestä, joka koskee neuvottelujen aloittamista kesäkuun 2012 mennessä Montenegron kanssa. Näin voidaan päästä alueella eteenpäin ja näin on osoitettu, että sisäiset muutokset ovat keskeisiä, jotta Euroopan liittymisen menettely voidaan aloittaa. Äh, haluaisin pyytää Montenegron viranomaisia jatkamaan ponnistuksia oikeuden, korruption torjunnan ja riko, järjestetyn rikollisuuden torjumisen alalla. Minusta komission uusi strategia, jonka mukaan avattaisiin lue, luvut 23-24, on hyvä asia nyt neuvottelujen aluksi. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tarvitaan uusia toimia, jotta voidaan parantaa romanien asemaa, erityisesti laatimalla kansallinen romanistrategia. Thank you. Now, Mr. Cook. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Kukan. Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia ja haluaisin kiittää herra Tanokia hänen johdostaan tämän tekstin laatimisessa, mutta myöskin hänen tuestaan Montenegron integraatioprosessille. Haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä. Montenegro on saanut aikaan konkreettista edistystä jäsenyyden tiellä. Se on saanut erittäin hyviä tuloksia yhteiskunnan uudistuksessa ja Tämä koskettaa näitä seitsemää hyvin tunnettua komission määrittelevän painopistealuetta. Näitä prosesseja täytyy vielä vahvistaa entuudestaan. Tietenkin on vielä paljon avoimia kysymyksiä, erityisesti oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisessa, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisessa taistelussa, kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä ja median vapauden alalla, mutta näissäkin asioissa olemme nähneet edistystä tapahtuvan. Nämä ovat hyvin pitkä, pitkällisiä prosesseja, ja Euroopan unionilla on joitakin välineitä olemassa jäsenyysneuvottelun aikana näiden asioiden tukemisessa. Montenegro on ollut erittäin hyvä edistyksessä, ja siksi meidän tulisi sitä tukea sen jäsenyyden tiellä. Kiitoksia. Kiitos siis seuraavana edustaja Posser. Herra puhemies, Montenegro on selvästi eurooppalainen maa, Balkanin uuden aikaisin maa. Siellä on slaavilaista ja albanilaista kulttuuria, kristityt ja mustelimit kohtaavat siellä, vähemmistöjä suojellaan erinomaisella tavalla, vaikkakin suuria ongelmia on vielä olemassa, niin silti uskoakseni Montenegro on oikealla tiellä, jota olisi kaikin voimin tuettava, joten olen erittäin tyytyväinen tähän Charles Stanokin tekstiin ja uskon vake, vakaasti siihen, että montenegrolainen komissaari ja parlamentaarikot olisivat rikastuttava tekijä täällä. Kyse voisi olla ikään kuin Balkanin Luxemburista. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, komissaari Fyle. Uh, <clears throat> uh, uh, Herra puhemies, hyvät jäsenet, voisin yhtyä Charles Tanokille esitettyihin kiitoksiin hänen hyvin vahvasta osallisuudestaan tähän keskusteluun. Olen varma, että tämä päätöslauselma luonnos lähettää oikean viestin Montenegroon. Tunnustamme kovan tehdyn työn ja rohkaisemme vahvasti uudistusten tiellä. Montenegro on hyvin lähellä jäsenyysneuvotteluja. Olen varma, että vahvan sitoumuksen kautta ja meidän tukemme avulla Montenegro tulee tulevaisuudessakin olemaan positiivinen esimerkki tällä alueella Euroopan unionin integraation suhteen. Hiljattain komission antamat johtopäätelmät viittasivat Montenegron uudistuksiin, erityisesti oikeusvaltion periaatteen ja perusoikeuksien alalla. Tarkastelemme erityisesti edelleen seitsemää painopistealuetta siitä, aivan siitä lähtien, kun ne määriteltiin vuonna 2011. Jos edistystä tapahtuu, jäsenyysneuvottelut alkavat kesäkuussa 2014. 12 ja tämä vahvistaisi jäsenyysprosessin etelemisen kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Kiitos ja sitten neuvosto. Komissaari. Puhemies, hyvät jäsenet, hyvät komission jäsen. Euroopan unioni on antanut Montenegrolle toivoa tulevaisuudesta EUn sisällä ja se on nyt aivan käden ulottuvilla. Montenegro todella toivoo liittyvänsä Euroopan unioniin ja on hyvin vaikuttavaa katsoa, kuinka paljon eh, Montenegro on hyvin lyhyessä ajassa saavuttanut tiellä EU-hun. Tanskan puheenjohtajavaltiona valtiona on pitänyt kokouksen 21. helmikuuta Montenegron kanssa ja havaitsimme todelle vahvan halun liittyä EU-hun. Hyvin nopeasti on tehty uudistuksia muun muassa oikeusvaltion perustamisen su- suhteen, jotta voitaisiin taata kansalaisten perusoikeudet. Kyseessä ovat uudistukset Montenegrolle, mutta niillä on, ne ovat myös Euroopan unionin etujen mukaisia. Tämä on oikein hyvä asia, mutta on tarpeen tietää, kuinka edistetään korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan aloilla. Odotan malttamattomana seuraavaa komission edistämiskertomusta, jossa tilannetta kuvaillaan. Tarvitaan lisää uudistuksia ja yksimielisyys vallitsee asioista, joita on vielä syvennettävä. Tämä on erittäin hyvä asia. Uudistus työn on ulotuttava myös perustuslain uudistuksiin ja sen on käsiteltävä järjestäytyntä rikollisuutta ja korruptiota ja on saatava aika, on täytäntöpantava jo hyväksytty lainsäädäntö koskien puolueiden rahoitusta ja syrjännän torjumista. Tässä mielessä odotamme päätelmiä no, perustuslain uudistuksista ehdotuksesta, jonka kautta voidaan taata tuomioistuimien riippumattomuutta. Meidän on pidettävä vaatimusten taso korkealla. On tärkeää, että maan hallinnointikykyä vahvistetaan. Se on mahdollista Euroopan IPA-välineillä tähän mennessä. Niistä Montenegro on voinut hyötyä. Montenegron talous on pieni, mutta avoin ja siihen on kriisi iskenyt on työttömyyttä on torjuttava ja kasvua on talouden puolella on saatu aikaan. Montenegro on ponnistellut edistäkseen kasvun mahdollisuuksia ja edistystä on tapahtunut markkinatalouden tiellä. Tätä prosessia on tuettava. Olen vakuuttunut siitä, että Montenegro tulee tekemään kaiken voitavansa pitääkseen kiinni sitoumuksistaan vakkaus- ja assosiaatiosopimuksen puitteissa edistyminen kohti EUta perustuu ansioille ja ne Montenegro on pitän, pitää jo kiinni monista liittymiskriteereistä. Liittymismenettelyn kautta Euroopan unionin on tehtävä samoin ja toivon, että Tanskan puheenjohtajakaudella kesäkuussa voimme aloittaa ne liittymisneuvottelut Montenegron kanssa. Edistymistä tarvitaan, jotta Montenegro voi liittyä EU-hun ja aivan ensimmäinen naiseksi. Tämä tietenkin hyödyttää Montenegroa, mutta uskon, että voisi antaa myös lisää voimaa muille Balkanin maita niiden tiellään, äh, kun ne lähentyvät Euroopan unionia. Kyseessä on siis tärkeä asia Montenegrolle, Balkaneille, mutta myös Euroopan unionille. Ja kyseessä on tapaus, jossa Euroopan unioni tekee työtä neuvoston, komission ja parlamentin kanssa yhdessä – saavuttaakseen myönteiset tulokset Montenegrolle, mutta myös koko Euroopan unionille. Kiitoksia puhemies. Thank you. Uh, well, I one... Kiitoksia. On jätetty yksi päätöslausuma esitys. Äänestys toimitetaan huomenna 11.30. Keskustelu päättyy tähän. Kiitoksia oikein paljon kaikista kommenteista ja puheenvuoroista. Näin pääsemme